Tämän illan esityslistan kohta. Edustaja Zajerin mietintö. Säädösvallan siirto ja komission täytyy täytöönpanovallan käyttö. Esittelijällä on neljä minuutin puheenvuoro. Szépen elnök úr! Ez a parlament rengeteg olyan jelentést fogad el, köztük nagyon sok olyan saját kezdeményezést. Puhemies, parlamentti hyväksyy monia oma-aloite mietintöjä, joita sitten kukaan ei jatkossa lue, eikä niistä mitään tiedetä ja tekijätkään eivät enää välitä niiden kohtalosta. Toivon, että tämä asia on nyt hiukan eri asia, ei sen takia, että kyse on erinomaista mietinnöstä, jonka minä itse olen laatinut, vaan sen takia, että tämä on tavallaan tällainen ohjekirja käsikirja kollegoille, jotka tekevät yhteistyötä muiden toimielinten kanssa, neuvoston komission kanssa, tapaavat esimerkiksi trilogien yhteydessä Lissabonin sopimuksessa otettiin käyttöön uusi sääntö, joka koskee komission valvontaa. Uusi uuden säädön kohdalla parlamentti sai samat oikeudet kuin neuvostollakin on, kun kyse on valvonnan varmistamisesta, joka kohdistuu komissioon. On deleko, delegoidut säännökset ja täytäntöönpanosäädökset ja parlamentin pitää käsitellä kysymyksiä tällä kaudella vielä. Kun parlamentti hyväksyy lainsäädäntömietinnön, sen jälkeen parlamentti menettää vaikutusmahdollisuutensa, jos sen valtuudet on delegoitu esimerkiksi komissiolle. Sitä vastoin tällä hetkellä tilanne on erilainen mitä tulee delegoituihin säädöksiin. Parlamentti voi säilyttää omaa vaikutusvaltaansa ja voi eh, olla delegoimatta säädöksiä, jos esimerkiksi lainsäädäntö mm, sitä vaatii kaikki ja yksityiskohtia ei täällä parlamentissa käsitellä, mutta parlamentti voi itse päättää, mm, mitä valtuuksia me delegoimme komissiolle ja mitkä taas ovat niitä, joita käsittelemme itse. Lissabonin sopimus on ollut voimassa jo pitkään, mutta tämä käytäntö ei ole vielä tullut, tai sitä ei vielä täysin käytetä, ja kun kollegat keskustelevat esimerkiksi neuvoston kanssa tai osallistuvat kolmikantaneuvotteluihin, niin kollegat ovat sitä mieltä, että neuvosto tällä hetkellä pahoittelee sitä, että on luopunut tavallaan näistä toimivaltuuksista ja valvontatoimivaltuuksista ja myöntänyt ne sitten parlamentille. Jos me haluamme, että mietintö hyväksytään ei vain täällä parlamentissa, vaan myös neuvostossa, jotta voidaan alkaa sellainen menettelytapa, jonka kohdalla ei aina pidä tarttua samoihin kysymyksiin. Ja näin voidaan siis helpottaa sopimuksen aikaansaamista toimijoiden välillä. Hyvät kollegat, tässä tavallaan ohjeistetaan kollegoja. Me emme voi luopua oikeuksistamme, valvontaoikeuksistamme. Meidän pitää pitää niistä kiinni. Meidän pitää säilyttää kyseinen valvontamahdollisuus parlamentilla. Pitää välttää erilaiset skenaariot. Esimerkiksi me hyväksymme vaikka jonkun mietinnön, joka on valiokunnassa nyt läpi, mutta me emme voi hyväksyä sitten taas muita mm, mietintöjä, jotka eivät vastaa tätä periaatetta, josta puhuin. Ikävä kyllä emme ole pystyneet sopimaan neuvoston kanssa asiasta ensimmäisessä käsittelyssä, vaan seuraavan parlamentin sitten pitää käsitellä tätä jatkossa. Kiitoksia edustaja Zaja. Seuraavaksi menetteltapäivän puhujalistaa. Täällä on kaksi puheenvuoroa. Edustaja Mäkkinäs ensin, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Sanon vain, että delegoitujen säädösten suhteen, tämähän on hyvin tekninen aihe ja sali on lähestulkoon tyhjä. Tämä on kuitenkin lainsäädännössä hyvin tärkeä aihe. Maataloudessa uudistus yhteisessä maatalouspolitiikassa ei vieläkään ole valmis, vaikkakin työtä on tehty kuukausitolkulla. Teidän työnne on äärimmäisen tärkeää ja kollegoiden parlamentissa pitäisi perehtyä teidän käsikirjanne, miten voimme parantaa lainsäädäntöä. Minun vilpitön huoleni on se, että kun saamme poliittisen sopimuksen ja sitten katsomme yksityiskohtia delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä, niin on hyvin vaikeata saada ne hoidetuksi oikein Maatalouspolitiikassa on kolme neljä vaikeaa kysymystä, jotka eivät kenties tule valmiiksi maaliskuuhun mennessä ja sitten syntyy täytäntöönpano ongelmia ensi vuonna. Voi olla, että tämä on yksi tärkeimmistä mietinnöistä. Olen pahoillani, että täällä ei ole useampia jäseniä keskustelemassa aiheesta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, olet aivan oikeassa. Tämä on tärkeä keskustelu. Jostain Pasescu, olkaa hyvä. mulțumesc, domnule președinte. Utilizarea Kiitoksia puhemies. Delegoitujen säätöjen, säädösten tai täyttöönpanon säädösten käyttö on vaikea aihe ja vaikea jako. Tämän takia tämä on hyvin tärkeä asia ja on hyvin tärkeää, että seuraavalla toimikaudella parlamentti sitten tarkkaan erittelee näinä välillä. Meillähän on tietenkin velvollisuutemme suojella eurooppalaisia kansalaisia komission säädöksiltä jotka eivät ole kansalaisten etujen mukaisia. Eli parlamentin pitää käyttää tätä valtaa ennen kuin säädökset hyväksytään. Minä vetoaisin siitä, että käytäisiin jatkuvia, jatkuvia eh, kokouksia komission ja parlamentin kesken ennen kuin delegoidut säädökset hyväksytään. Tämä on erittäin tärkeää maatalousasioissa ja kauppa- ja talous- ja finanssiasioissa. Kiitoksia edustaja Pasesku. Näin menettelytapoja puhelista on päättynyt ja lopuksi antaa puheenvuoro komission jäsen Georgieva. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, and uh, thank you. Kiitoksia puhemies. Kiitän herra Zaireja. Että esitteli tämän mietintönsä täällä salissa, mutta varmasti muutkin ovat seuranneet tätä työtänne. Komission nimissä haluaisin sanoa selvästi, että olemme todella samaa mieltä siitä, että tämä on hyödyllinen, hyvä asia. Tämä on yhteinen lähestymistapa, mitä tulee delegoituihin ja täytäntöpanosäädöksiin. Tulkin kysymyksistä. Yksi on tullut esille aivan liian usein neuvotteluissa ja nyt todellakin on korkea aika ponnistella, että löydetään tällaisia kunnollisia ratkaisuja tähän toistuvan ongelmaan. Komissio, kuten tiedätte, viime vuonna alkoi kolmikantaneuvottelut, jotta saattaisiin parempi kuva näistä horisontaalisista kysymyksistä, kun liittyvät täytäntöönpanosäädöksiin ja delegoituihin säädöksiin. Ja laadittiin tällainen epävirallinen asiakirja, jossa käsitellään monia näitä kysymyksiä, joita tekin olette käsitellyt, mutta tämän lisäksi käsiteltiin myös kons- konsultaatiopuolta asiassa. Voin vain kiittää teitä, että olette antaneet tälle asialle uutta painoa ja vauhtia ja toivottavasti saamme aikaan hyvän yhteisymmärryksen, pystymme erottamaan nämä delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset toisistaan. Pitkälti olemme samaa mieltä mietinnöstä, jonka olette esittänyt, ja pidämme sitä varsin hyvänä pohjana jatkaa työtä asiassa. Haluan vain kiinnittää kaikkien huomioon siihen, että Euroopan tuomioistuin tulee tekemään päätöksen jo aineista ja toivottavasti siellä käsitellään myös tätä kysymystä ja tuota, tätä kautta toivottavasti voidaan valaista asiaa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi jatkossakin keskustella menettelytapakysymyksistä sillä aikaa, kun tuomioistuin valmistelee omaa kantansa Päinvastoin kolmen toimielimen täytyy tehdä yhdessä työtä, jotta löydetään hyväksyttävä ratkaisu tärkeään kysymykseen. Vielä lopuksi haluaisin sanoa, että ainakin sitten uudella parlamentilla tulee olemaan erittäin hyvä pohja ja sitten tältä pohjalta sitten se pystyy löytämään tämän yhteisen lähestymistavan. Kiitos teidän tekemänne työn. Kiitoksia komission jäsen Georgieva. Näin keskustelu on päättynyt ja huomenna äänestämme kello 12. Toivotan kaikille kollegoille hyvää iltaa ja iltajatkoa. Joten komissiolle ei, koska komissiohan ei koskaan nuku, joten kokous on päättynyt.